Señorías. Hyvät Euroopan parlamentin jäsenet, istunto on jälleen avattu. Ensimmäisenä kohtana esityslistalla meillä on tänään suullinen kysymys komissiolle. Tässä aiheena on työntekijöiden vapaa liikkuvuus. Romanian ja Bulgarian kansalaisia koskevat tilapäiset rajoitukset Euroopan unionin työmarkkinoilla. Annan ensin puheenvuoron